kysymyksiään, jotka liittyvät työntekijöiden vapaan liikkuvuuteen rajoittamiseen Romaanian ja Bulgarian kansalaisten osalta. Kiitos. Kiitos hyvä komission jäsen. Tämä kohta esityslistalla on nyt käsitelty ja siirrymme seuraavan kohtaan esityslistallamme. Ja tässähän aiheena on komission julkilausuma kloonatoista eläimistä saatavista tuotteista elintarvikeketjussa. Annan ensin puheenvuoron komission sen Dalille, olkaa hyvä. Puhemies, hyvät jäsenet, olen iloinen, että minulle annettiin mahdollisuus kertoa, mitä komissio on mieltä tästä arkaluontoisesta kysymyksestä, joka koskee kloonituista eläimistä saatavia tuotteita. Haluaisin korostaa, että ei ole mitään näyttöä siitä, että olisi elintarvike turvallisuusongelmia, kun puhutaan kloonatuista eläimistä saatavista elintarvikkeista. On kuitenkin tiettyjä eläinten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä, joita täytyy vielä pohtia. Kuitenkin tällaiset huolet ovat sellaisia, että ne todennäköisesti hälvenevät ajan oloon, kun tekniikka, teknologia paranee. Tietenkin tähän kysymykseen liittyy eettinen ulottuvuus, joka ei kuulu EU-lainsäädännön piiriin kun asiasta on käyty keskustelua, on kysytty, onko kuluttajilla oikeus, tietoa, oikeus saada tietoa äm, tuotantotavoista ja äh, tähän liittyvistä kauppaimplikaatioista. Kaikkein tärkein asia komissiolle on arvioida se, kuinka käyttökelpoista ja tarpeellista olisi ottaa käyttöön toimia, joiden myötä säädellään kloonat eläinten kloonausta ja ruoan tuottamista kloonatuista eläimistä. Jos ajatellaan kloonausteknologiaa elintarvikkeiden tuottamiseksi Euroopassa, niin toki kuuntelen parlamentin kantoja. MEPit haluaisivat, että tällainen toiminta kiellettäisiin ja myös kloonattujen eläinten jälkeläisistä tehtävä ruoka kiellettäisiin. Komissio, siis monet ovat sitä mieltä, että tällaista, tällaisia elintarvikkeita ei pidä saattaa markkinoille ennen kuin ne ovat saaneet myyntiluvan. Tällä hetkellä hän uusi elintarvikesäädös, asetuksessa säädetään näistä asioista. On erittäin epätodennäköistä, että tällaisia eläimiä käytettäisiin suoranaisesti elintarvikkeiden tuottamiseen. Tilanne on kuitenkin aika erilainen, jos ajatellaan kloonattujen eläinten jälkeläisiä. Tällaisia eläimiä ei voida erottaa muista eläimistä. Tämäkin asia täytyy ottaa huomioon. Jo ryhdyttiinpä mihinkä tahansa toimintaan jatkossa. Jos nyt ajattelen tämän hetkistä kantaa, me komissio myöntää sen, että uusi elintarvikeasetus ei ole asianmukainen oikeudellinen puitteisto puuttua kaikkeen kloonaukseen liittyvään. Erityisesti kun ajatellaan muu, muiden asioiden markkinointia kuin elintarvikkeita, esimerkiksi munasolujen tai sperman, niin tämä kaikkihan edellyttää ennakkoluvan saamista. Kuten jäsenet tietävät, me tällä hetkellä koostamme raporttia, joka kattaisi kaikki ne seikat, jotka liittyvät kloonaamiseen ja elintarvikkeiden tuottamiseen kloonatusta elämistä. Tämä raportti saadaan marraskuussa ja sitä tullaan käyttämään pohjana tuleville keskusteluille instituutioiden kesken. Odotan keskusteluiden jatkamista sekä parlamentin että neuvoston kanssa. Tarkoitus on saada aikaan hyvä ja menestyksekäs yhteisymmärrys. Kiitos. Kiitokset teille, hyvä komission jäsen. Siirrymme seuraavaksi ryhmien puheenvuoroihin. Ensin kansanpuolueen nimissä kolme minuuttia Rova Juso. Kiitokset teille, hyvä komission jäsen, tästä selvityksestä, jonka juuri annoitte meille kloonatuista eläimistä saatavista tuotteista elintarvikeketjussa. Olemme yhtä mieltä niin Euroopan parlamentti kuin komissiokin siitä, että todellakin uusi elintarvikeasetus ei ole oikea kehystävän asian käsittelemiseksi. Olemme yhtä mieltä tästä, että tämä pitää ottaa pois asetuksen toimialasta. Me kaikki tiedämme myös, että kloonatut eläimet, ainakin näin kaikki tieteelliset komiteat ovat sanoneet, Kaikissa kaikki kloonatut eläimet, ne täyttävät elintarviketurvallisuusvaatimukset. Mutta näin tässä yhden ongelman. On aivan mahdotonta tehdä ero sen välillä, tuleeko esimerkiksi liha kloonatusta eläimestä tai sen jälkeläisestä vaiko ei kloonatusta eläimestä. Meidän täytyy tässä nyt mennä sitten elintarvikemerkintöihin. Kuluttajilla on oikeus tietää. On aivan välttämätöntä, että kuluttaja tietää se, sen, onko tämä liha, jota hän ostaa, tuleeko se kloonatusta vai ei kloonatusta eläimestä. Tehän selititte jo, että kuluttaja ei kenties halua eettisistä syistä kuluttaa tällaista kloonatun eläimen lihaa. Minä haluaisin esittää yhden kysymyksen. Mahdollisesti tässä nyt kielletään kloonat tuotettujen eläimen käyttö ja niiden tuotanto elintarvikeketjua varten. Ennen kaikkea tuotanto. Tällä me emme salli sitä, että tuottajamme käyttäisivät tekniikkaa, joka on uusi, joka on hyvä tekniikka eläinten lisääntymisen aikaansaamiseksi. Ja tämän lisäksi tämä saattaa tuoda mukanaan myös etuja, koska aivan loogisesti kuitenkin eläimiä kloonataan silloin, kun eläimellä on hyvin erityisiä piirteitä. Ajatellaan nyt vaikka espanjalaisia tiety, tiettyjä härkiä. Jos me nyt kiellämme tuottajiltamme tämän tekniikan, niin meidän karjantuottajamme tulevat olemaan kilpailullisesti huonommassa asemassa. Tämä olisi oikein hyvä juttu, jos Euroopassa voisimme kieltää myös kloonattujen eläinten ja niiden jälkeläisten lihan tuonnin. Mutta me emme voi sitä kieltää. Maailmankauppajärjestö ei hyväksy sitä, että EU kieltäisi tällaisen lihan tuonnin. Tämän vuoksi meillä tulee olemaan edessämme aivan absurdi tilanne. Karjan kasvattajamme eivät voi hyödyntää uutta tekniikkaa, joka tuo heille enemmän kilpailukykyä, ja kuitenkin merkittyinä tai ei merkittyinä tulemme kuluttamaan Euroopan unionissa näitä kloonatusta eläimistä saatavia tuotteita elintarvikeketjussa. Tämä on ongelma, joka minua nyt huolestuttaa. Meidän täytyy löytää selitys tälle. Miksi me toimisimme tällä tavalla? Miksi me kieltäisimme karjan kasvattajiamme käyttämästä tällaista tekniikkaa ja sitten kuitenkin näitä tuotteita tuotaisiin kolmansista maista, koska me emme voi estää tätä tuontia? Kiitos. Kiitokset Rova Juuso. Seuraavaksi sosialistien ja demokraattien puolueryhmän nimissä kaksi minuuttia. Herra Kapula Santos. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, arvoisat kollegat. Minäkin haluan kiittää komissiota näistä tiedoista, joita saimme, hyvät kollegat. Kaikki biotekniset, bioteknologiset äh, askeleet johtavat suuren huoleen suuren yleisön edessä. Ja kloonatut eläimet eivät ole mikään poikkeus tässä. Meillä täytyy olla tarpeeksi tietoon pohjautuvaa keskustelua niin, että saadaan hyvä pohja tälle keskustelulle. Nyt keskustelemme kloonatuista eläimistä ja elintarvikeketjusta. Ja tällä hetkellä meillä on asetus tässä, joka on siis tämä uusi elintarvikeasetus Yhdys, yhdistyneen kuningaskunnan tämän kesän äskettäiset tapahtumat johtivat siihen, että tämä ongelma on jälleen ö, ihmisten huulilla. Ja nyt täytyy miettiä, millä tavalla tätä asetusta pannaan täytäntöön kansallisella tasolla. Tieteellinen tutkimus on osoittanut, että tässä on tiettyjä huolia karjan ja siikojen kloonautu, kloonatun lihan osalta. Elintarviketurvallisuusnäkökulmasta tieteelliset tutkimukset sanovat, että tässä ei voida osoittaa mitään suuria eroja kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläistä saatavan maidon ja lihan välillä verrattuna ei-kloonattuihin eläimiin. Mutta tiedot, joita on käytössä, ovat hyvin rajoittuneita ja tässä ei ole vielä voitu tehdä tutkimuksia kloonattujen eläinten koko elinkaaren ajalta. Tämän vuoksi meidän täytyy viedä eteenpäin tätä keskustelua ja sen täytyy olla tieteellisesti perusteltua niin, että saadaan asianmukaisia vastauksia kansalaisille. Meidän täytyy vastuunalaisella tavalla käyttää tässä hyödyntää tieteen mahdollisuuksia. Haluaisin kiittää komissiota vielä näistä tiedosta. Tässä täytyy tutkia vielä tarkasti näitä kloonattuja eläimiä ja niistä saatavia elintarvikkeita. Kiitoksia. Seuraavaksi Alden nimissä herra Lyon. Uh, thank you, President. Kiitoksia puhemies, komissaari, hyvät kollegat. On tärkeää, että muutkin ovat todenneet, että komissaari myöskin itse asiassa aloituspuheenvuorossa totesi, että ei, että ei saa olla mitään riskiä näiden eläinten jälkeläisten suhteen ja puhun mieluummin näistä jälkeläisistä kuin, kuin näistä koetusta elämästä itsestään, koska ne ovat kaksi eri asiaa. Haluaisin ottaa tänään tämän, oikeastaan eilen jo tämän asian esille, kun tapasin teidät. Mikä asia, mikä me tuli esille täällä aikaisemmin kesällä. Et kun me Skotlannissa meillä oli yksi farmi, jotka on käytetty hyvin parhaita, parhaita tekniikoita ympäri maailmasta, niin ne ovat ottaneet USAsta tällaisen karjalajin, joka on ollut sitten kloonattu. Ja tämä härkä siis, tämä kantahärkä on ollut kloonattu. Jotenkin tämä eläin on, oli tietenkin hyvä sinänsä, mutta me tiedämme, että tässä ongelmaa oli sen suuntaan, että tämä kyseessä oli siis tämän kloonatun eläimen jälkeläinen. Ja sitten myöskin tämä, tämän jälkeen on tehtävissä myös jälkeläisiä sitten tälle härälle. Ja sitten kun ruvettiin myymään näiden eläinten maitoa, niin huomattiinkin, että onkin joku ongelma tässä. Yhdistyn kuningaskunnan tulkinnat tämänhetkisestä asetuksesta ja tämän asian tiimoilta ovat sellaisia, että, että pelkästään kloonieläinten tuotteet eivät ole kiellettyjä, mutta ei niiden jälkeläisten tuotteet. Tämä tämän hetkellä en mm, kantaa. Mutta mä kertaan, että tällä hetkellä elämät ovat täysin arvottomia. Mutta jossain muissa maissa saattaa tietenkin olla toisia tulkintoja. Ja nämä, jossain muissa nämä elämät saattaisi päästä sitten elintarvikeketjuun, vaikka myydämme takaisin USAhan. Eli tässä ei ole johdonmukaisuutta jäsenvaltion välillä, että tässä pitäisi katsoa kuluttajien etuja ja myöskin maataloustuottajien etuja samalla mitä, mikä parlamentin kanta on sitten, niin meidän pitää katsoa vielä, että liha, maito ja myöskin näiden jälkeläisten tuotteet tulisi kieltää järjestelmästä. Meidän pitää edetä asiassa. Meidän pitäisikin hyväksyä se, että kaikki tieteellinen tutkimus osoittaa sen, että jälkeläisteissä mitä eroa muihin eläimiin verrattuna, niin mitä se sallia sitten täällä energiaketjussa. No ehkä lähikuukausina saamme jonkun kompromissin aikaiseksi ja saatiin näin varmuutta maataloustuottajille ja kuluttajille, koska tässä on paljon sitä kyse. Kiitoksia. Kiitoksia seuraavaksi vihreiden ja Evan nimissä kaksi minuuttia. Dank u voorzitter, collega's, meneer de commissaris. Het eh, verbaasde mij in uw verklaring. Kiitoksia komission jäsen Täytyy sanoa, että selityksenne oli aika hämmentävä. Te esititte hyvin yksityiskohtaisia selostuksia, mutta minua kummastutti se, että te ette sanoneet mitään tämän aamun tapahtumista. Nehän ovat tämän päivän keskustelun ytimessä, kun ajatellaan, mitä muun muassa Skotlannissa on tapahtunut. Tietyt ö, härät, ö, jotka olivat syntyneet ö, USAsta tuodusta alkiosta – Kyse on nyt häristä nautaeläimistä, jotka ovat joutuneet elintarvikeketjuun, muun muassa Belgiassa. Että mitään sanoneet tästä tämän kesän tapahtumista. Olisi tärkeää, että kommentoisitte asiaa. Yksihän tämän koko problematiikan osa on se, että kuluttajalla täytyy olla oikeus tietää, mitä hänen lautaselleen mätkähtää kun puhutaan sellaisesta härästä, joka on syntynyt USAhan, USAsta Skotlantiin tuodusta kloonatusta ö, ähm, alkiosta, niin täytyy, siitä täytyy saada, saada tietoa. Te puhuitte tässä ähm, toissapäivänä ystäväni Leotardin kanssa, esittelijän kanssa siis uus elintarvikeasetuksesta. Ja voitte todeta, että totesitte, että te olitte varsinaisessa ristiriitatilanteessa neuvoston kanssa ja nyt tässä sovittelussa, sovittelumenettelyssähän meidän pitäisi marraskuun loppuun mennessä tai joulukuun alkuun mennessä saada aika jokin ratkaisu. Mutta voidaanko nyt mitään ratkaisua saada, jos komissio määrittää jo tässä vaiheessa sellaisen kannan tai lyö kantansa lukkoon, joka jo määrittää sen, mitä jatkossa tulee tapahtumaan. Itse sanoitte, että marraskuuhun mennessä. Tai sanoitte itse, että marraskuun mennessä. Ja nyt kun katsotaan, nyt olemme tässä sovittelumenettelyn loppumetreillä ja kyllä haluaisin tietää, että aiotteko nyt todellakin omassa osastossanne komissiossa ottaa härkää sarvista ja ottaa tämän ongelman mm, käsiteltäväksenne. Te ette sanonut mitään tästä aiheesta ja parlamentin kanta taas on se, että pitäisi saada aikaan moratorio, kieltää, kaikki, kieltää näiden tuotteiden käyttö mutta jotkut kollegat taas sitten sanovat, että tällaisen moratorion puolesta ei pidä äänestää, koska silloin tulisi kauppasota pahempi kuin tietyissä maissa vallinnut banaanikauppasota aikoinaan. No, ne, jotka sanovat, että tästä kloonatuista eläimistä tehtävät tuotteet eivät aiheuta minkälaista uhkaa ihmisten terveydelle. No, täytyy todeta, että EFSassa ehkä välttämättä ei ole vielä todettu mitään ongelmia, mutta tieteellinen näyttö on aika riittämätöntä toistaiseksi ylipäänsä. Eli meidän täytyy ensin saada riittävää näyttöä ennen kuin lyömme kantojamme lukkoon. Ja kiitokset, sain vähän nyt lisäaikaa. Kiitoksia. Seuraavaksi ECRn nimissä yksi minuutti. Edustaja Wojciechowski. Dziękuję, panie przewodniczący. Już dzisiejsza wymiana opinii wskazuje... Kiitoksia, puhemies. Tämä, tämän päivän keskustelu täällä tänään käymme. Tämä osoittaa, selvästi sen, että keskustelu klonauksen lainsäädännöstä tulee olemaan hyvin vaikea. Ja kun puhumme uusista teknologioista elintarviketuotannossa, me olemme tavallaan nyt tässä hyppäämässä uimaltaan ilman, että katsomme, että onko sillä vettä ollenkaan. Tämä on vaarallista. Meillä ei ole tieteellistä tietoa, joka olisi riittävän tarkkaa. Meillä on tiettyjä ajatuksia, mutta emme ehkä tiedä, kuinka loppujen lopuksi tämän asian pitkälle meneviä, meneviä vaikutuksia uusi elintarviketuotannossa. Miten ne tulee vaikuttamaan biodiversiteettiin, miten tulee vaikuttamaan eh, lajien väliseen tasapainoon tai ihmisten tai eläinten terveyteen, koska eihän kloonaus tietenkään lisää eläinten terveyttä. Ne eivät ole kuinka terveellisiä eläimiä, ne kärsivät. Joten meidän pitää olla varovaisia. Me emme tiedä vielä tarpeeksi, voidaksemme ottaa tällaisia riskejä kantaaksemme. Emme tiedä, mitä vaikutuksia täällä tulee olemaan ihmisten elämään. Kiitoksia teille, herra Wojciechowski. Ja seuraavaksi Kuen nimissä kaksi ja puoli minuuttia, edustaja Liotar. Ja, dank u wel. Um, in mijn... Kiitoksia puhemies. <clears throat> Toukokuussa sanoitte, sanoin julkisesti, että minä pelkään, että Euroopan markkinoille tulee kloonatuista eläimistä peräisin olevaa lihaa. Ja komissio nyt kyllä todisti, että huoleni ei ollut turha. Kesällä Euroopan, sanoittepa te mitä tahansa, joutuivat ähm, tämän ongelman keskelle ja haluavat, että kloonatuista eläimistä tehtävät äh, elintarvikkeet tulisi kieltää. Täytyy estää se, että tällaista ruokaa päätyy elintarvikeketjuun ja se, se päätyy lautasillemme. Mitä aiotte tehdä, äh, jotta voitte varmistaa sen, että ähm, että tämä kielto saadaan aikaan marraskuuhun mennessä. Minä olen, minulla on nyt mitta tullut täyteen tässä kysymyksessä. Komissaari de Klyht, hän suosi sitä, että puoltaa sitä, että kloonattu, kloonattu ruoka kiellettäisiin. Haluan nyt ihan rehellisesti sanoa, että minä haluaisin kyllä mieluummin kauppasodan kuin ongelmia, terveysongelmia. Täytyy myös muistaa, että tällaiset kloonatut eläimet, eläimet eivät välttämättä voi hyvin, elävät huonoa elämää ja liian pitkään. E, Euroopan unionin täytyy toimia minusta nähden. Komission täytyy ehdottaa lainsäädäntöä mitä pikimmiten ja kieltää sellaiset tuotteet, joita on valmistettu kloonatuista eläimistä komissaari de Hycht toivoisi, että näin saa, tämä toteutettaisiin, koska tällaiset elintarvikkeet saattaisivat aiheuttaa ongelmia. Myös bioteknologia ja teollisuus on tässä osallisena. Toki komission täytyy toimia kansalaisten etujen puolesta. Pyydän, että te ette ota vastaan neuvoja teollisuudelta, te, elinkeinoelämältä tässä, jotka haluavat vain kilpailukykyään puolustaa. Pelkäänpä, että täällä tulee ehkä olemaan vaikutuksia VTOssa. Ja se saattaa vaikuttaa kielteisesti Euroopan kansalaisten hyvinvointiin. Kiitoksia seuraavaksi EFTn nimissä puolitoista minuuttia, herra Ängö. President, you've been... Puhemies, olette varmaan iloinen kuullessanne, että puhun vain minuutin. Meillä on hyvin samanlainen tilanne tässä verrattuna geneettisesti muunneltuihin viljoihin. Molemmissa tapauksissa tieteellinen turvallisuustesti on menestyksekkäästi viety läpi, mutta tähän on tullut hyvin tunnepitoinen vastaisku sitten. GMO viljan osalta komissio on sallinut jäsenvaltioiden hallitusten tekemän tekevän päätöksiä ja siellä kaikki päätökset pitäisi tehdäkin. Mutta tähän kehityskulkuun päästiin vasta sen jälkeen, kun oli vuosien umpikuja ja pallottelu eri EU-toimielinten välillä. Ei ole mitenkään yllättävää, että nykyinen EU-lainsäädäntö on hieman äh, hämärä kloonattujen eläinten jälkeläisten kaupan osalta. Oikea menettely tässä olisi se, että sallittaisiin jäsenvaltioille, joilla on hyvin erilainen kulttuuri, päättää itse sallivatko ne näiden tuotteiden kaupallisen tuotannon. Ne maat, jotka valitsevat sen, että eivät toiminnaan, niin niillä täytyisi olla täysin vapaus esimerkiksi tuonnin osalta ilman, että EU puuttuu asiaan. Ne maat, jotka sallivat tämän, luovat mahdollisuuksia eri tuottajillensa. Kiitoksia. Seuraavaksi kaksi minuuttia, Rouva Dodds. Um, Kiitoksia puhemies. Hyvä komissaari. Olen tyytyväinen lausuntoonne. Aivan kuten George Lyons sanoi, niin hiljan on ollut useita tapauksia, muun muassa Britanniassa, jotka ovat liittyneet kloonattujen eläinten jälkeläisten jälkeläisiin ja niistä tehdyn lihan markkinointiin USAssa. Ja Britanniassa on asian tiimoilta ollut aika paljon hämmennystä. Eihän se ole komission syytä, mutta tämä tilanne on vaikuttanut tuottajien, tuottajiin ja my- myös siihen, että ihmiset ovat huolissaan elintarvikkeiden ö, turvallisuudesta. Ö, Britanniaan kloonatusta eläimistä tehtyä ruokaa on sallittu ikään kuin elintarvikkeena. Muissa jäsenvaltioissa näin ei ole. Tämä on epäjohdonmukaista. Olen iloinen kuitenkin siitä, että asiasta on nyt käyty keskustelua komission ja EFSAn välillä. Tarkoitus on saada aikaan selkeyttä niin, että sekä kuluttajat että tuottajat ymmärtävät asiat paremmin. Mikä on uusi elintarvike, kun puhutaan kloonatuista eläimistä ja niiden jälkeläisistä? Se täytyy selvittää. Meidän täytyy saada aikaan yhtenäinen kanta. Britanniassa me kaikki tiedämme, että ihmisten täytyy olla, voida luottaa ähm, elintarvikkeiden turvallisuuteen ja elintarvikkeiden lähteiden turvallisuuteen. Kiitos. Gracias, Kiitoksia, Rova Dots. Ja sitten siirrymme muihin puheenvuoroihin. Ensin kolme minuuttia. Edustaja Schnellhardt. Hyvä komissaari, ennen äh, kesätaukoa, kun me puhumme täällä uuselintarvikkeista, niin me päätimme silloin, että kloonilihaa ei ottaa mukaan tähän asetukseen, vaan pyrittiin komissiota tekemään oma asetus tästä. Tämän takia on hyvä, että komissaari tänään täällä on tehnyt jo ehdotuksia meille, mihin suuntaan ollaan menossa. Minusta tämänpäiväinen keskustelu on tavallaan perusta sille tulevalle säädökselle, joka komissio tulee ehdottamaan sitten marraskuussa. Tämän takia onkin tärkeää, että keskustelemme täällä tänään. Ja mehän tiedämme, ja tämä mainittiin monet kerrat täällä, että aika on nyt vähissä. Ja USAssa on vähintään 150 nauttaa jalostustarkoituksessa käytössä. Ja ennen kesätaukoa kuulimme Iso-Britanniasta. No oliko tämä tällainen kesäjuttu vain, sitä en tiedä, mutta eh, kuitenkin haluaisin muistuttaa teitä, minkä takia vaadimme tällöin erityismääräystä tähän. Ensinnäkin me totesimme, ettei ole vielä aivan selvää, onko klooni liha todellakin varmaa. Ja tämän takia haluaisin myöskin todeta tähän, että tähän me saamme pelkästään vain ainevertailuja. Eli kloonieläinten ja ei-kloonieläinten lihan vertailua, mutta varsinaista todistetta ei vielä saatu kyllä aikaiseksi. Meidän pitää odotella vielä vähän. Ja sitten toinen asiakin vielä tässä on kyseessä, ja tämä on jotenkin etiikka ja eläinten suojelu. Herra komissaari, ei ole oikein, että meillä ei ole tässä mitään oikeuksia. Kyllä Lissabonin sopimus ottaa eläinten suojelun huomioon, ja me voimme silloin antaa tässä näitä suosituksia, tai jos näemme vaaraa eläinten suhteen, niin voimme todellakin sitten myöskin antaa oman kantamme. No tämä asia pitää vielä selvittää ja pitää todistaa vielä sitten, mitä tästä tulee lopuksi tulee tekemään. No, jos me teemme säännöksen, ja tämän päivän keskustelu on täällä jo käyty, niin ennenkin voi vielä tässä voi täysin todistaa sille. Menkää katsomaan vaikka elintarvikeliikkeestä naudan merkintöjä, niin niistä ei pystytä ainakaan toteamaan, mitä siellä on. Eli voidaanko tähän sitten kirjoittaa ylös tai merkitä ylös, jos, että tässä on kloonilihaa, jos meillä on tällainen rekisteri, josta voidaan seurata, mistä liha on lähtöisin tai joku merkitsee sen, niin ainahan voidaan seurata kaikki ihan viimeiseen mm, pilkkuun saakka. Ja tällöin pitäisi myöskin pystyä todistamaan, onko kyseessä klooniliha vai ei klooniliha. Todetaankin jo, että <laughs> eläin, ihminen voi kadota, mutta eläin ei katoa, koska ne on rekisteröity jossain kyllä. Joten meidän pitäisi käyttää tätä hyväksemme siinä vaiheessa, me päätämme hyväksyä kloonilihan. Kyllä tällainen todistettavuus on olemassa ja merkinnät ovat olemassa. Tietenkin tämä pitäisi tehdä tiukasti kuluttajien etujen mukaisesti, mutta älkää unohtako samalla sitten eläinten suojelua. Tämäkin on meille tärkeää. Kiitoksia herra Schnellhardt ja seuraavaksi kaksi minuuttia Rova McEwen. Um, Commissioner Dali. Komissaari Dali, voisitteko selventää että mitä aiotte marraskuussa tuoda meidän eteemme? Tehän puhutte raportista, mutta täällä on kuultu, että meillä on selkeä oikeudellinen porsaan reikä täällä. Karjankasvattajat, viljelijät ovat hankalassa ilmassa, koska eivät tiedä, mikä, että mitä tämänhetkinen voimassa oleva lainsäädäntö tarkoittaa. Ja vaikka aiotte esittää uusia ehdotuksiakin, niin varmasti menee puolitoista vuotta ennen kuin saamme uuden lain. Joten ennen kuin uutta lainsäädäntöä saadaan, niin suosittaisin, että kiellettäisiin kaikki tuotteet, jotka tulevat kloonatuista eläimistä. Olen yhtä mieltä Schnellhardin kanssa. Hän, tehän sanoitte, että emme voi lähteä keskustelemaan eettisistä kysymyksistä lainsäädännöstä puhuttaessa. Tämä ei ole totta. Lissabonin sopimuksessa sanotaan, että kaikissa EU-laissa täytyy ottaa huomioon eläinten hyvinvointi. Enkä tiedä, oletteko lukeneet ähm, raportin, joka tulee Euroopan etiikkaryhmän pohdinnoista. Kyseessä on siis Paroson asettama ryhmä, joka pohtii eettisiä kysymyksiä. Ja tässä raportissa sanotaan, että kloonaukseen liittyy paljon sellaista, joka on huolettavaa, kun puhutaan eläinten kärsi, kärsimyksestä. Toinen huolenaihe, johtaa, että maininnut, on biodiversiteetti, luonnon monimuotoisuus jos, kun eläin tulee samasta kloonausperheestä, niin tämä saattaa aiheuttaa suuria ongelmia. Tulee erilaista ristisiittoisuutta ja ongelmia elintarvikeketjuun. Tällainen kloodattu liha voi myös johtaa siihen, että lihan kulutus kasvaa. Komission oma eettinen komitea on sitä mieltä, että tarvitaan enemmän julkista keskustelua, niin kuin voidaan sallia kloonattu ruoka, kloonatusta elämästä saatava ruoka markkinoille. Me tarvitsemme tämän keskustelun ja nyt täytyy pistää pistä sille, että viljelijät, karjankasvattajat ovat hankalassa jamassa. Emme voi odottaa kahta ja kolme vuotta ennen kuin toimitaan. Nyt täytyy toimia nopeasti, kielto pitää saada voimaan ja keskustelua täytyy käydä ja saada aikaan asianmukainen laki. Kiitos. Gracias, señora McAvan. Kiitoksia teille, Rova McAvan. Ja seuraavaksi kolme minuuttia edustaja Hausling. Äh, Herra komissaari, minä kyllä ihmettelinkin tätä teidän toteamustanne, että te olitte täällä nyt niin kuin, että mitään mukaan olisi tapahtunutkaan. Parlamenttihan mm, teiltä jo kesäkuussa selkeästi kantaa ja pyysimme myöskin kieltoa. Mitä ei ole tapahtunut? Teitä pyydettiin myöskin lakialoitetta. Tässäkään ei ole tapahtunut mitään. Te ette ole täällä nyt täysin tästä tietämätöntä ilmeisesti ette myöskään tietoisia tästä toukkuun kyselystä, kun kysymme, että kuinka monta eläintä täällä ylipäänsä on markkinoilla. Ja että emme tiedä, emme voi sanoa tarkemmin, emme, emme osaa sanoa. Te ette siis tiedä, mitä tapahtuu, mutta kuitenkin te olette täällä mukaan, tämä voitaisiin odottaa vielä täällä marraskuun saakka teidän raporttiinne saakka. Ja tähän mennessä ei ole tapahtunut yhtään mitään. Se, mitä Laajentaja totesi, että parlamentti myöskin kyllä toisen sukupolven tuotteelle vaati kieltoa. Tämäkin pitää todeta selkeästi, mutta tämäkin on ongelma. Tämänkin osoittavat kaikki tutkimukset, että tätä teknologiaa ei ole vielä tarpeeksi testattu. Pitkäaikaisissa tutkimuksissa voidaan sitten tarkemmin katsoa asiaa. Ja myöskin kloonaus on selkeä eh, loukkaus eläinten suojelumielessä, koska vain 15 prosenttia näistä eläinistä on elinkelpoisia. Ja meidän pitää myöskin käyttää tästä varovaisuusperiaatetta EU-ssa. Ja tämä vituttaa vakavasti. Niin kauan kuin tämmöinen tekniikka ei ole tarpeeksi kehittynyt, emme saa tehdä mitään kokeiluja sen kanssa. Myös julkinen mielipide on tätä vastaan selkeästi. Julkinen mielipide tai julkisuus tai maanviljelijät eivät odota kloonin lihaa, vaan ovat hyvin kriittisiä tämän suhteen. Myöskin kuluttajat ovat kriittisiä, en mitenkään halua missään nimessä heitä vaarantaa. Joten meidän pitää hyvin varovaisesti katsoa aihetta ja mennä myöskin asia sillä tavalla eteenpäin, ettei todeta pelkästään, että täällä on uusi teknologia, käyttäkää sitä nyt. Ei, pitää lähteä kriittisesti ensin katsomaan sitä teknologiaa mitenkään komissio uskoo, tai tietenkin komissio uskoo aina tällaiseen edistykseen omassa kannatossaan, mutta pitää miettiä samalla, että mennäänkö tässä oikealle tielle. Pitää miettiä myöskin kuluttajia ja maanviljelijöitä. Minun mielestä tämä ei ota kyllä heitä huomioon. Joten minun mielestä teidän pitäisi ensin antaa kielto ja sitten luoda tämä lakialoite, ja tätä me odotamme. Ja Skotlannin tapahtumat osoittivat jo sen, että kuinka vähän komissio loppujen lopuksi tässä on toimintakykyinen kun jotain pitäisi tehdä. Mitään ei ole tapahtunut. Ja vielä näihin kauppakysymyksiin selkeä totemus tähän näin. Me Euroopan unionissa on myöskin vastanneet hormonien käyttöä. Tämä on selkeästi todettu ja tästä pidimme kiinni. Tämä, varmaan, tämä kanta voidaan myöskin pitää kiinni myöskin sitten muissakin asioissa, että ettei mitään riskejä synny tai mitään rajoituksia tarvitse tämän suhteen ottaa vastaan. Senor. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Paska, puolitoista minuuttia. Kiitoksia, hyvä puhemies, ja kiitoksia puheenvuorosta. Euroopan parlamentti jo syyskuussa 2008 keskusteli tästä aiheesta. Tuolloin lopputuloksena oli hyväksytty päätöslauselma, jossa pyydetään eläinten kloonaukselle täyttä kieltoa, samoin kuin kloonattujen eläinten tuonnin kieltoa. Päätöslauselma perustui monien eurooppalaisten asiantuntijoiden huolenaiheeseen tällaisten tuotteiden aiheuttamista terveyshaitoista. Kloonaushan johtaa moniin ongelmiin, jotka liittyvät kloonattujen eläinten korkean kuolleisuuteen jo nuorina Maailman eläinten hyvinvoinnin järjestön tutkimus on osoittanut, että vain 6 prosenttia kloonatuista alkioista johtaa terveiden eläinten syntymiseen. Syynä on se, että kloonatulla eläimellä on kloonatun alkueläimen ö, ikä Eli alusta lähtien esimerkiksi syntynyt kloonattu elämä, eläin on jo seitsemän vuoden ikäinen geneettisesti. Kysymys ei ole pelkästään eläinten hyvinvoinnista, vaan myös kuluttajien luottamuksesta. Vaikkakin Amerikan elintarviketurvallisuusvirasto väittää, että kloonatuista eläimistä saadut elintarvikkeet ovat aivan yhtä luotettavia ja terveellisiä kuin perinteisesti kasvatetuista eläimistä saadut tuotteet. Mielestäni herra komission jäsen ei olisi kuitenkaan viisasta nyt kaupallisesti avata markkinoita näille tuotteille ja alistaa Euroopan kansalaisia tällaisten tuotteiden aiheuttamille terveysvaaroille. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti. Edustaja Mölzer. Kiitoksia puhemies. Tämä on muuta on selvästi nyt nähtävissä täällä, että lihan markkinoille tuominen, siis kloonilihan markkinoille tuominen aiheuttaa huomattavaa vaaraa ihmisten terveydelle. Erityisesti kloonit eläimet ja heidän eh, jälkeläisensä ovat tietylle sairauksille alttiita. Näiden tuotteiden eh, kielto pitäisi antaa myöskin heidän jälkeläisiin. Tietenkin tässä voidaan ottaa myöskin sitten eläinten suojeluargumentteja mukaan. Tässä kuitenkin meidän pitää jatkuvasti välittömästi taata se, että kuluttajat, kun he ostavat lihaa, niin he tietävät myöskin täydellisesti sitten tämän lihan alkuperästä Kuluttajalla pitää olla mahdollisuus myös päättää olla ostamatta tällaista tuotetta. Ja meidän pitää taata myös se, että ihmiset eivät sitten vahingossa saa tällaisia tuotteita ostoskoriinsa. Iso-Britanniassa tuli tällaisia tuotteita elintarvikeketjuun kloonattujen eläinten jälkeläisistä siis, mutta Iso-Britannia varmaankin yksittäinen tapa, tapahtuma. En usko, että muilla mailla tällaista ongelmaa on, mutta tällaista me voi sallia. sir. Kiitokset teille, teille herra Möltser. seuraavaksi kolme minuuttia Rova Sommer. Vielen Dank, herr Kiitoksia, puhemies. Herra komissaari, minä vastustan tästä eh, kloonausta, koska kloonaus on tavallaan eläinten eh, mm, olla eläinten suhteen rikollista, koska aika osa vain näistä elämistä on elinkelpoisia. Ne, jotka elävät tai selviät hengissä, niistäkin kuolee hyvin suuri määrä aikaisin ja kauheassa, kauhealla tavalla. Heillä on erilaisia immuniteettisairauksia, he ovat muutenkin epämuodostuneita. Tämä tarko- tarkoittaa sairautta ja kivuliasta kuolemaa. Voimmeko ottaa tällaisen tunnullemme? Tällaista emme halua tukea eläinsuojelun nimissä. Ja tämän takia kesäkuussa päätimme, että kloonieläinten tai kloonieläinten jälkeläisten tuot, tuotoksia emme halua elintarvikeketjuun. Ja tämä on ihan johdonmukaista. Me tiedämme, että kloonieläinten tuotteet eivät varmaankaan ole terveydenvaaraisia, ja varmaankin niitä voidaan käyttää elintarvikkeena, mutta eihän meitä puutu tavallistakaan lihaa. Miksi meidän pitää pyrkiä tuottamaan kloonattua lihaa? Tämähän on täysin turhaa ruveta tällä tavoin räkkäämään eläimiä. Ne kansalaisetkaan eivät halua tätä, he eivät halua näitä tuotteita, emmekään, emme mekään tarvitse niitä. Eihän kloonituotteilla ole mitään perustelua unionissa. Tämän takia haluamme selkeän määräyksen, jos todetaan myöskin nämä kloonatut eläimet sekä heidän jälkeläisensä. Minä haluan kloonattujen eläintuotteiden kielon unioniin ja uskon, että saamme sen myöskin läpi vietyä. Totta kai tämä pitää koskea myöskin tuontia. Eihän voi olla niin, että minulla voidaan sitten salaa tavallaan myöskin myydä eh, kloonilihaa, jos sitä merkitä millään tavalla, niin kuin Skotlannissa tapahtui jo. Enkä usko myöskään, että kaikkia lihaa voidaan jäljittää. Ehkä naudanlihan suhteen se onnistuu vielä, mutta sialulihan suhteen se ei onnistu, koska tuotettu määrä on niin suuri. Silloin on vaikea todistaa sitä, että tässä ketjussa oli jossain kloonieläin. Ja totta kai tämä on myöskin eettinen kysymys. Monet kollegat totesivat, että myöskin eettisiä kysymyksiä meidän tulee katsoa, ja niistäkin olen vastuussa. Tietenkin tässä on myöskin eläinten suojelukysymykset, mutta myöskin toisaalta muutkin kysymykset. Kokemukset osoittavat, minä olen siis eläinten tuottaja, minä olen myös opiskellut tätä alaa, ja kokemus osoittaa sen, että kaikki tuotantotekniikat, niin kauan kun ne toimivat eläinten tuotannossa, niin loppujen lopuksi myöskin sitten niitä on käytetty ihmistenkin suhteen. Ja voimme kysyäkin sitä että haluammeko ja todellakin sitä, että ehkä joskus lähitulevaisuudessa voitaisiin hyväksyä myöskin kloonaus ihmisten suhteen. Minä en voi hyväksyä sitä. Ja vaikka minulle ehkä voisi olla tällainen varaus ja klooni, joka voisi antaa sitten minulle tärkeitä varausia tulevaisuudessa, siltikään minä en halua sitä. Minusta tämä on tällainen hirveä kauhu, visio, ja tämä voisi aika lähitulevaisuudessa mahdollista, jos me sallimme kloonauksen. Tämän takia me tarvitsemme välttämättä kielon ei pelkästään kloonaukselle, ja vaan myöskin kloonieläimille ja hänen jälkeläisilleen koko EU-ssa. Enkä pelkää VTOta, kyllä me saamme tämän siellä läpiviedyksi. Ei meidän tarvitse kaikkia tehdä perässä, mitä USA meille näyttää esimerkkinä, vaikka tietenkin olemme heidän ystäviä. Kiitoksia Rova Someri. Seuraavaksi puolitoista minuuttia. Herra Tapaichi tisztelt biztos úr úgy ismertem meg az. kiitoksia puhemies Viime vuodesta lähtien, kun olette ollut komission jäsen, olen huomannut, että te olette yrittäneet suojella eurooppalaisten kuluttajien ja kansalaisten terveyttä. Ja Rova McAvan, samoin kuin Rova Sommer mainitsivat tämän asian. He luettelivat kaikki hyvät ja huonot puolet, perustelut, jotka liittyvät terveyshuoliin. Ja haluaisimme nähdä objektiivista eurooppalaista tutkimusta, tieteellisiä analyysejä, jotka eivät ole euro- yhdysvaltalaisten loppaus, loppauksen tulosta. Näistä tutkimuksista pitäisi nähdä, onko riskejä vai ei, mutta vaikka riskejä ei löydettäisikään, tutkimuksen pitäisi jatkua. Mutta aivan kuten sanottiinkin, maatalousvaliokunnan jäsenenä minä kyllä ymmärrän sen, että ei ole mitään syytä eurooppalaisilla markkinoilla saattaa kloonattuja, kloonatusta eläimistä saatavia tuotteita hyllyille myytäväksi. Ymmärrän myös, että järjestelmissä on puutteita. Meidän täytyy suojella markkinoitamme myös tuonnilta. Roo Mäkävän toi esille myös eläinten hyvinvointikysymykset ja olen täysin yhtä mieltä niiden kanssa, jotka sanoivat, että tieteellistä tutkimusta ei voi lopettaa, mutta on sellainen hetki, jolloin täytyy kloonaus kyllä lopettaa. Toivon, että ei koskaan kukaan teistä joudu tapaamaan minusta kloonattua uutta meppiä. Tässä on monia eettisiä kysymyksiä. Meidän täytyy saada komissiolta myös oikea kanta. Kiitoksia. Seuraavaksi kolme minuuttia. Rova Krostet. Kiitoksia kovasti puhemies. Keskustelu, jota käymme tänä iltana osoittaa, kuinka arkaluontoisesta asiasta on kyse. Olemme puhuneet sitä jo pitkään, puhumme sitä tänä iltana ja varmasti tulemme puhumaan vielä uudemman kerran tästä, kun esitätte eh, julkilausumanne aiheesta. Tämä on erittäin arkaluonteinen kysymys ja mielestäni meidän täytyy suhtautua hyvin eh, tiukasti tähän kysymykseen. Tässähän on kyse tuotteista, joita on saatu kloonatuista elämistä, jotka joutuvat elintarvikeketjuun. On puhuttu paljon terveysriskeistä. Eh, muistuttaisin, että tällä hetkellä – me perustamme kantamme EFSAn näkemyksiin. Sehän on todennut, että mikään ei viittaa tällä hetkellä siihen, että tällaiset tuotteet, jotka tulevat kloonatuista elämistä tai niiden jälkeläisistä tuottaisivat riskiä ympäristölle tai terveydelle, kun verrataan tilannetta tavallisiin eläimiin. Tämäpä onkin omiaan saamaan meidät varovaisiksi me emme voi omaksua kantaa puoleen emmekä toisen ennen kuin olemme nähneet kaiken tieteellisen näytön. Meidän täytyy pyrkiä saman aikaan sellainen kanta, joka on... Siis me emme voi, voi ennenaikaista kantaa tai pahimmassa tapauksessa definitiivistä lopullista kantaa lyödä lukkoon sellaisen kysymyksen, joka tarvitsee vielä paljon paljon tutkimista. Ja tässä täytyy ottaa, ottaa myös huomioon maailman kaupan säännöt. Olette ihan oikeassa, kun sanotte, että, että meillä on sellaista perinteistä elintarviketuotantoa, joka ei välttämättä riitä, mutta mitä tapahtuu, jos yhtäkkiä tänne tuodaan siemennestettä, joka ehkä tulee USAsta kloonatusta eläimestä? me tarvitsemme takeet siitä, että noudatamme VTOn sääntöjä ja meidän täytyy välttää epälojaalia kilpailua, mutta karjan kasvattajamme ovat ongelmissa, tarvitsevat vastauksia. Olin yhtä mieltä kollegan kanssa, joka sanoi, että kuluttaja ei varmaankaan oikeastaan halua syödä lihaa, joka tulee kloonatusta eläimestä. Mutta olen aivan varma siitä, että kun Dali langettaa lisävaloa tähän kysymykseen ja vastaa niihin kysymyksiin, jotka tällä hetkellä vielä kaipaavat vastausta, niin olen aivan varma siitä, että saamme Dalilta tasapainoisen raportin. Kuluttajan täytyy tietää, mitä hän tietää, ja jäljitettävyys on ehto. Mutta sitä ennen tarvitaan tiukkaa tieteellistä analyysiä, joka mahdollistaa sen, että voimme toimia niin, että meillä on kaikki saatavilla oleva tieto, jotta voimme ää, äh, antaa järkevän vastauksen ää, äh, tähän kysymykseen, joka liittyy tuotteisiin, jotta saadaan kolonatusta elämästä ja niiden ää, äh, jälkeläisistä. Ja odotan Dalin tiedonantoa, joka onkin tulossa marraskuun puolessa välissä. Kiitokset teille, Rova Krostet, ja seuraavaksi kaksi minuuttia. Rova Sarvu. Mulțumesc, domnule președinte Am aflat recent vestea... Mm, puheenjohtaja, minä vähän aikaa sitten kuulin, että nämä tuotteet, jotka on tehty kloonieläimistä, ovat tulleet tämän eurooppalaiseen elintarvikeketjuun. Euroopan parlamentti on aina jatkuvasti todennut, että nämä elintarvikkeet, ne tulisi kieltää ympäristö- ja turvallisuussyistä. Meillä on edelleenkin tiukka tiukka ja yhteinen kanta tähän asiaan liittyen meidän uusi elintarvikkeasetuskeskustelujen puitteissa. EFSAn ja Euroopan etiikkaryhmän kannatoissa on todettu, että tässä on selkeitä vaaroja eh, näille klonattuille eläimille ja heidän jälkeläisille, mutta myöskin mitä tulee ympäristöön, eh, lihan kulutuksen lisääntymisen vaikutukset saattaa olla hyvin eh, vakavat. Tämä saattaa vaikuttaa biodiversiteettiin ja tämä saattaa lisätä myöskin eläinten herkkyyttä sairastuja epidemioihin. Ja näin vähentää elintarviketurvallisuutta. Kun me puhumme täällä VTOn säännöistä ja meille kerrotaan, että me emme voi kieltää näitä elintarvikkeita, jolle me sitten halua rikkoa kansainvälisiä kaupan sääntöjä. No, kuitenkin menneisyydessä unioni on päättänyt kieltää tiettyjä tuotteita, jos pidettiin selvänä, että ne ovat vaarallisia tai johtavat kuluttajia harhaan. Joten meidän pitää käyttää kaikkia mahdollisia keinoja hyväksemme saadaksemme tämän uusi kielto voimaan. Sen lisäksi VTOn sääntöjen tulisi ottaa myöskin ympäristö- ja eettiset syyt Täällä on monia hyvin selkeitä syitä, jotka puhuvat kloonieläinten lihaa vastaan, ja mitään hyötyä en tässä näe. Minusta komission pitäisi tehdä hyvin konkreettinen ratkaisu tähän ongelmaan. Ja tämän ratkaisun tulee ottaa huomioon myöskin parlamentin kannatot, koska me edustamme täällä kansalaisia. Emme halua mitään kokeiluja eurooppalaisten kansalaisten terveyden suhteen. Kiitokset Rova Sarbu. Ja seuraavaksi kolme minuuttia Rova Delvu. Merci. Kiitoksia, komissaari. Haluaisin kertoa, puhua teille huolistani. Euroopassa me haluamme enemmän avoimuutta helpottaa kuluttajille. Haluamme lihan jäljitettävyyttä aina tallilta, tallista lautaselle. Haluamme tiukat säännöt karjankasvattajille, tiukat kontrollit elintarvikkeiden alkuperäistä ja toisaalta me ha- haluamme, että kuluttaja ei voi tietämättään syödä kloonattua lihaa, mutta nyt pelkässä kuitenkin kuluttajat ovat tietämättä joutuneet näin tekemään. Mikä, minkälaisesta, minkälaisesta jäljitettävyydestä me nyt oikeastaan puhumme? Haluan nyt olla aika tiukka. Henkilökohtaisesti, kun puhutaan vaikkapa purkunin pihvistä, jota, joka on kloonattu, tai GM-porkkanoista, niin minä en niitä lautaselle niin halua. Ja siksi olen yhtä mieltä laajan mielipiteen kanssa. Nimittäin barometrit ovat eh, antaneet ymmärtää ja vahvistaneet sen, että ihmiset vastustavat tällaisia tuotteita. Tämä on ensimmäinen argumentti, jonka haluan eh, esittää. Emme voi lähteä siitä, että eh, kuluttajia täytyy vastuullistaa enemmän, heille, heille täytyy antaa tietoa elintarvikkeiden sisällöstä, mutta toisaalta lautaselle lätkäistään kloonattua lihaa meidän täytyy myös pohtia, minkälaisia seuraamuksia saattaa ähm, koitua siitä, että ihminen syö ähm, kloonattua lihaa tai kloonatun eläimen jälkeläisesti tehtyä lihaa. Me, me emme tiedä, mitä pitkällä tähtäyksellä voi tapahtua. Siksi varovaisuusperiaatetta on syytä noudattaa. Kolmas ähm, argumenttini niin on eettinen. Te itse jo puheen alussa puhuitte siitä, että meidän täytyy suojella eläimiä äh, parlamentti on tänään puhunut eläinkokeista, halunnut rajoittaa eläinkokeiden tekoa minimiin ja eläinten kärsimystä minimiin. Kuitenkin kloonaus aiheuttaa kärsimystä eläimille. Meillä on jo vuoden 2008 tieteellinen katsaus, jossa, puhu, jossa todetaan, että eläin saattaa kärsiä kloonauksesta – Mäkävan puhui eettisestä ryhmästä ja nimenomaan kloonauksesta pitäisi puhua myös eettiseltä kantilta. Ensinnäkin, kun puhutaan elintarvikkeiden monimuotoisuudesta, sehän vain kärsii, jos käytetään kloonattua lihaa. Kloonaamisellahan on selkeä, selkeä rajoittava vaikutus geeniperimään. Ajatellaan nyt vaikka sitten muitakin aloja, kuten vaikkapa tomaatteja. Seitsemästä tuhannesta tomaattilajista ei ole enää kuin pieni osa jäljellä, muut, muut ovat geneettisesti muutettuja. Haluammeko me todellakin tällaisen tulevaisuuden? Tämä on kysymys, joka meidän täytyy esittää itsellemme. Kiitos. Gracias, señora Bo. Tiene la palabra por minuto y medio. Kiitoksia seuraavaksi puolitoista minuuttia, herra Arsenis. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πίτροπε, Kiitoksia hyvä komission jäsen. Kiitoksia puhemies. Minä en muista edes sellaista keskustelua, jossa olisi näin yksimielinen kanta asiaan. Miksi näin käy? Sen vuoksi yksinkertaisesti, että kansalaisten keskuudessa ollaan yhtämielisesti näitä kloonattuja tuotteita vastaan. Te ja muut ovat viitanneet VTO-kysymykseen. Täällä salissa tämä on poliittinen argumentti, joka tuodaan usein esille. Työ, jota komission täytyy tehdä lakiasiantuntijoidensa kanssa. Sen ei pidä liittyä näihin pelkoihin, vaan tässä on kysymys siitä, että me haluamme asettaa kloonatulle lihalle sen tuotannolle kiellon. VTOlla ei ole mitään tekemistä Lissabonin sopimuksen kanssa. Lissabonin sopimuksessa sanotaan, että meidän täytyy varovaisuusperiaatetta soveltaa ja meillä ei ole riittävästi tietoa vielä näistä kloonatuista tuotteista. Tämän vuoksi meidän täytyy kieltää ne tässä vaiheessa. Tämän vuoksi olen sitä mieltä, että me tarvitsemme tätä tuotantomyyntikieltoa. Herra komission jäsen, kaikki täällä olemme yhtä mieltä siitä, että me emme voi tehdä kokeita kuluttajien, Euroopan kansalaisten terveydellä. Kiitoksia. Ja siirrymme sitten puhuun, puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Ensin yksi minuutti. Herra Kelly. Niin henkilökohtaisesti en ole vakuuttunut siitä, että kloonattuja eläimiä voidaan sen enempää pitää turvallisena kuin niitä voidaan jäljittääkään tai että ne olisivat välttämättömiä. Meillä on ollut ekstensiivistä tuotantoa, meillä on aivan riittävästi luonnollista tuotantoa ja muita keinoja taata eläinten, eläinten populaatioiden kasvu, jos sitä tarvitaan mitä tulee moraalisuuteen, aivan kuten Somer sanoi, jos, jokin, jos on hyväksyttävä moraalisesti kloonata eläimiä, niin ei kestä kauaa, kun pidetään moraalisesti hyväksyttävänä kloonata myös ihmisiä. Staes sanoi, puhui turvallisuudesta ja olen yhtä mieltä hänen kanssaan. Miten voitte pitävästi väittää, että tässä vaiheessa kloonattujen eläinten äm, jälkeläisiä voidaan turvallisesti syödä? En usko. Ja sitten jäljitettävyys. Yksi suurista saavutuksistamme Euroopan unionissa, kuten Anne sanoi, on se, että me voimme jäljittää ähm, elintarvikkeemme aina äh, farmilta ruokapöydälle. Voimmeko me nyt kloonatun eläimen jäljittää? Mielestäni meidän tavoitteemme tulisi olla välttää kloonausta, ei helpottaa sitä. Kiitos. Gracias, señor Kelly. Kiitokset, herra Kelly. Ja seuraavaksi yksi minuutti. Rova Köstinger. sehr geehrter Kommissar. Hyvässä komissaari, Iso-Britanniasta tuli esille tämä tapaus, että klooniliha meni supermarketteihin. Ja tämä otti huomattavasti lehdistössä esille ja johti myöskin kuluttajien epävarmuuteen. Toisaalta myöskin johti myös epäilyttäviin kommentteihin, koska tämä asia tavallaan syrjittiin nyt sitten maataloustuottajien vastuulle. Niin tätä ei saa tehdä EU-ssa näin. Emme saa tätä maataloustuottajien vastuulle, vaan EU-parlamentti omissa ehdotuksissaan uuselintarvikkeista on todennut tämän asian selkeästi, että ei tarvike suhteessa pitää olla myöskin tällainen varovaisuusperiaate kyseessä, eikä myöskään tällä hetkellä tarvita välttämättä kloonilihaa elintarvikehuollon takaamiseksi. Mutta ilmeisesti tässä on erilaisia mielipiteitä, miten toimitaan sitten kloonilihan suhteen. Me pyydämme kuluttajien nimissä sitä, että komissio lähtee oikealle tielle ja pyrkii löytämään yhtenäisyyden asiassa. Kiitokset Rova Köstinger ja seuraavaksi yksi minuutti Rova Kalempa. Herra puhemies, komissaari, politiikka tarvii myöskin tieteellisiä tietoja perustaksi päätöksille, mutta minusta kuitenkin tämän on vähän sitä, kun tavallaan pelkästään perustetaan tämä e, tieteeseen, niin silloin politiikka vähän ottaa itseltään vastuuta pois ja tehdä vain näin. Mutta emme tee mitä tehdään teknisesti mahdollisesti, vaan katsotaan myöskin äänestäjien halua. Ja koko EU-ssa varmaankaan ei haluta kroonilihaa pöydälle. Ei kysymys ole pelkästään sitä, että kyseessä on se, että ne eivät ole vaarallisia tuotteita. Eihän eihän tällaiset häkkikanatkaan ole vaarallisia sinänsä ja niiden munatkaan, mutta silti ne on kielletty. Lihatuotanto kloona kannattujen eläinten suhteen tai heidän jälkeisten suhteen, niin tässä yhteydessä jo puhutaan selkeästi kuitenkin etiikan mielessä äh, tätä vastaan. Ja mitä se tulee terveyteen, tai mitä katsoa myöhemmin. Me tarvitsemme kiellon myös niille tuotteille, jotka ovat tavallaan toisen sukupolven tuotteita. Selkeä ei kloonilihatuotteille. Kallenbach. Kiitokset, Rova Kallenbach. Ja seuraavaksi yksi minuutti. Herra Kalinowski. Dziękuję, panie przewodniczący. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisa komission jäsen. Korkeat standardit elintarviketuotannossa Euroopan unionissa varmistavat hyvän laatuiset tuotteet ja ne varmistavat myös sen, että kuluttajien toiveisiin voidaan vastata. Ja vaikka meillä onkin tutkimustuloksia, jotka osoittavat, että kloonattun lihan laatu ei poikkea millään tavallaan perinteisesti tuotannosta, tuotetusta lihasta. Minusta vaikuttaa kuitenkin, että tällaisten uusien metodien soveltaminen voi aiheuttaa ongelman. Tarvitseeko meidän todella käyttää kloonausta, koska meillähän on hyvin modernia teknologiaa jo käytössämme karikasvatuksessa ja maanviljelyksessä niin kuluttajien kuin viljelijöiden ja karjakasvattajien intresseissä on se, että näitä asioita säännellään sillä tavalla, että eurooppalaisen maanviljelyksen ja karjakasvatuksen kilpailukyky ei kärsi. Meidän täytyy ottaa huomioon myös moraaliset ongelmat, joita tulee esille, kun ryhdymme valmistamaan ruokaa kloonatusta elämistä tehdyistä tuotteista. Kiitoksia. Kiitoksia. Seuraavaksi yksi minuutti. Olkaa hyvä. Ja herra puhemies. Tässä on merkitty neljä syytä, miksi pitää kieltää klooniliha, ja kaikki neljä voidaan varmaan katsoa tieteellisesti. Ensinnäkin tämä klooniliha on Euroopan unionisesti ollut toivottua elintarvikeketjuun, ja me koskee myöskin näitä, näille jälkeläisille. Toiseksi, ei ole vielä selkeästi tutkitusta, onko tässä joku terveellinen, terveysriski kyseessä. Kolmanneksi, tämä kloonaus johtaa myöskin eläinten terveyden heikkentymiseen, itsensä heikkentymiseen. Ja neljänneksi tämä kloonaus elintarvikkeiden on eettisessä mielessä kiellettävä. Tämän takia meidän on hylättävä kloonilihan käyttö elintarviketuotantoon ja nopeasti säännöstöä tämän suhteen. Tätä ihmiset odottavat meiltä Euroopassa Tietenkin tämä vaatii myöskin selkeää kloonilihan velvoitetta. Kiitoksia. Muchas gracias. Kiitokset teille, herra Jaar. Seuraavaksi yksi minuutti, herra Ferreira. Obrigado, senhor president. Kiitos, hyvä puhemies, arvoisa komission jäsen. Kloonatuista eläimistä tulevat tuotteet elintarvikeketjussa ilman lupaa, ilman identifiointia, ilman jäljitettävyyttä, tämä aiheuttaa suuria huolia. Vielä enemmän, kun me olemme saaneet tiedon tästä muutama viikko sen jälkeen, kun parlamentti jälleen kerran äänesti sen puolesta, että näitä tuotteita ei saa Euroopan unionin markkinoilla tulla. Tämän vuoksi tässä vaiheessa olisi erittäin asianmukaista soveltaa varovaisuusperiaatetta. Euroopan unionin toiminnan tällä alalla täytyy ennen kaikkea keskittyä julkisen edun ja ihmisten terveyden parantamiseksi ja ylläpitämiseksi, samoin kuin eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Näiden seikkojen täytyy olla kaiken muun yläpuolella. Tulevaisuudessa, kun näille tuotteille annetaan kaupallistamislupa, täytyy vaatia myös avoimuusperiaatteen, tiedotusperiaatteen ja kuluttajien vapa- valinnanvapausperiaatteen kunnioittamista. Me valitettavasti näin ei tänä päivänä ole, kun otetaan huomioon, että kaupan hyllylle tulee tuotteita, joissa on GMO- tai kloonattuja eläintuotteita. Kiitoksia. Viimeisenä sitten yksi minuutti. Rova Zavorska. Euh, euh, Kiitoksia puhemies, kiitos komissaari. Niin, aamulla me kävimme pitkällistä keskustelua eläinten suojelusta, kun puhutaan eläinkokeista. jotta voitaisiin löytää ratkaisuja vakavien sairauksien hoitoon. Monet jäsenet ähm, ovat sitä mieltä, että eläimiä ei saa rääkätä kloonaus tarkoitusperiä silmällä pitäen. 90 prosenttia kloonaus kokeista, sitä paitsi epäonnistuu, perinnölliset sairaudet toistuvat, kertautuvat, eläimet kuolevat ennen aikojaan. Suurin osa kuluttajista vastustaa tällaisen lihan syömistä. Ja aivan kuten kollega Sommer sanoi, tähän liittyy suuri ongelma, nimittäin se, että eläinten kloonaus saattaa johtaa aikanaan ihmisten kloonaukseen. Tämähän on Lissabonin sopimuksen vastaista. Haluaisin tietää, haluaisiko joku muuttaa Lissabonin sopimusta tässä suhteessa? Hyvä komissaari, EU tarvitsee yksimielisen kannan. Savorska. Kiitoksia, Rova Saborska. Ja seuraavaksi hyvä komission jäsen, jos haluatte vielä päättää tämän keskustelun, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President, honorable member. Kiitoksia, hyvä puhemies, arvon Euroopan parlamentin jäsenet. En ole mitenkään yllättynyt siitä, että tämä aihe on kiinnittänyt niin paljon huomiota ja luonut niin paljon keskustelua. Ja kiitän kaikkia teitä, arvon jäsenet, siitä, että olette ilmaisseet näkemyksenne. Täällä on tuotu useita eri asioita esille ja tämä osoittaa, miten tärkeää on syvällisesti ymmärtää näitä kysymyksiä niin, että me voimme tehdä suhteellisia ja hyvin perusteltuja päätöksiä. Aivan kuten Havos puheenvuorossani totesinkin, komissio myöhemmin tänä vuonna aikoo hyväksyä kattavan raportin, jossa on kaikki avainkysymykset, joilla on oma merkityksensä kloonauskeskustelussa. Toivottavasti tähän monimutkaisen asian saadaan tällä tavalla selvyyttä ja se antaa myös meille pohjan toimielinten välisille keskusteluille jotka seuraavat tätä raporttia. Korostan tässä nyt sitä, että nykytilanteeseen voidaan saada parannusta vain kaikkien eu toimielintä välisellä yhteisymmärryksellä. Tämä keskustelu on jatkunut jo vuoden, vuoden 2008 tammikuusta lähtien ja odotan, että yhdessä me saavutamme edistystä tässä niin, että loppujen lopuksi voimme sopia käytännönläheisestä tavasta mennä eteenpäin myös tulevia vuosia silmällä pitäen. Kiitokset hyvä komission jäsen. Kiitos, että puhuitte näin lyhykäisesti. Siirrymme viimeiseen kohtaan esityslistallamme. Tässä on kysymys suullisesta kysymyksestä komissiolle, jonka ai.